Welcome, dear colleagues, and welcome to the, today's econ meeting. Tervetuloa tämänpäiväiseen talous- ja rahasien valiokunnan kokoukseen. Ennen kuin toivotan tervetulleeksi Nils Tikesenin, joka on Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja, meidän täytyy hyväksyä esityslista, ellei vastalauseita ole. Esitystä hyväksytään ei sinulla raportoida kuitenkin toimintavälisistä neuvotteluista. PEP-trilogi 25. lokakuuta toinen trilogi PEPistä järjestettiin kompromissin pohjalta, jota esittelijä ehdottu. Kolme toimielintä pystyivät sopimaan koko joukosta määritelmiä artiklaan 2 yleiset periaatteet, jotka liittyvät jake- jakeluun artikla 8 tuotteiden valvonta ja hallintakysymykset artikla 22 biometriset riskit artikla 42 sekä sanktiot 58-59 artiklassa näistä sovittiin keskustelujen pohjalta. Kuitenkaan vielä ei sopimusta saatu aikaan silloin, kun on kyse luvan antamisesta ei ole antaa kansallisten viranomaisten taholta ja IORPSien mukaan ottaminen, yleiset säännöt, jotka liittyvät vapauteen tarjota palveluita. Tästä myöskään saatu sopia, sopua aikaisen poliittinen trilogi järjestetään 15. marraskuuta. So now we can move to our point. Nyt voimme sitten siirtyä kohtaan neljä esityslistalla. Kyse on keskustelusta Nils Dickesin kanssa, joka on Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja. Kuten tiedätte, EFP, finanssipoliittinen komitea perustettiin sen jälkeen, kun viisi puheenjohtajat olivat antaneet raporttinsa, joka nimi oli Euroopan talous- ja loppuun saattaminen. IFPn e tehtävänä on arvioida ja pistää täytön unionin finanssipoliittista kehystä. Lisäksi se arvioi sitä, kuinka sope- sovelias euroalueen ja kansallisen tason finanssipoliittinen viritys on. Lisäksi tekee ehdotuksia sen osalta, kuinka voitaisiin kehittää finanssipoliittista kehystä kehystä. 10. lokakuuta 2018 finanssipoliittinen lautakunta tai komitea pikemminkin julkaisi toisen vuosikertomuksensa. Se liittyy 2017 tilanteeseen. Siinä raportissa kerrotaan myönteisestä ja kielteisestä kehityksestä, jota on tapahtunut ja katsotaan, missä kohdin olisi parantamisen varaa. EFE e myöskin suosittelee sitä, että kasvu- ja vakaussopimusta ja sen hallintoa yksinkertaistettaisiin. Totesin lisäksi, että tämä on oikea-aikainen keskustelu, koska se käydään saman aikaan kuin keskustelun finanssipoliittisista säännöistä ja niistä seuraamuksista, ja joita tulee mikäli ei noudata sääntöjä, tämä asia on erittäin tärkeässä asemassa esityksistä tällä hetkellä. Euroryhmä tulee keskustelemaan asiasta ja myöskin kansallisista tilanteista. Joitakin kriittisiä tilanteita kansallisella tasolla on joissakin jäsenvaltioissa, erityisestikin siinä maassa, jonka kaiken parhaiten itse tunnen. Nyt on erittäin hyvä hetki keskustella finanssipoliittisista säännöistä. Aluksi professori Tikisen saa pitää oman puheenvuoronsa. Tämän jälkeen otetaan kysymyksiä jäsenten suunnalta. Arvon professori Tikisen, teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja ystävällisestä kutsusta myös. Finanssipoliittinen komitea aikaisemmissa yhteyksissä on jo saanut keskustella Ekon valiokunnan kanssa ja odotan tätä tilaisuutta myös jo kovasti. Ystävällisesti jo muistutittekin jäseniä, meidän, jäseniä valiokunnassa meidän mandaateistamme. Tämä mandaatti asettaa meidät sikäli hyvän tilanteeseen, että joko tavallaan keskustella, mitä on menneisyydessä tapahtunut, lähimenneisyydessä, josta meillä on todellisia tietoja olevia olemassa, siis tässä tapauksessa vuodesta 17 olisi kyse, ja meillä on myös lupa tehdä ehdotuksia säätöperustaisessa järjestelmässä, jossa teemme työtä ja muu, parantaa näitä sääntöjä tarvittaessa. Me, me voimme hyötyä tästä jälkiviisaudesta tavallaan, tai pystymme hiukan vapaammin spekuloimaan kuin monet teistä, jotka tekevät päivittäin työtä siitä, miten voidaan talous- ja rahaliittoa syventää ja niin edelleen. Jos me joskus hiukan kriittisesti tarkastelemme liiankin kriittisesti tapahtunutta täytäntöönpanoa tai keksimme tulevaisuusvisioita, niin se on meille etuoikeus ja syy myös koko olemassaolollemme. Tämä raportti, joka teille on jaettu, se koostuu yksityiskohtaista arvioinnista koskien vuotta 2017, niin kuin tässä jo totesin. Ja meistä Tämä oli tärkeä vuosi, koska se oli ensimmäinen vuosi, jolloin huomattava edistystä kriisin jälkeen Euroopassa saatiin aikaan. Sehän päättyi 2011-2013 kaudella syvään taantumaan. Ennen kuin menemme yksityiskohtiin ja joskus kriittisinkin huomioihin, kerron me hiukan, miten sääntöjä noudatettiin viime vuonna. Haluan kuitenkin korostaa, että Euroopan finanssipoliittinen komitea tiukasti tukea, tukee finanssipoliittisia sääntöjä, koska sääntöperusteiset puitteet ovat juuri sopiva asia talous- ja rahaliitolle. Siinä sovitetaan yhteen kansalliset vastuut finanssipoliittisessa mielessä rahapoli- äh, rahaliitossa ja otetaan huomioon, minkälaisia tuloksia pitäisi saada ja minkälaista haitallisia äh, vaikutuksia voi syntyä omasta politiikasta ajatellen koko äh, EU-aluetta. Tämä on ollut edelleenkin keskeisessä osassa ja jos pitkälti tämä tilanne on myös onnistuttu saavuttamaan, haluan korostaa tätä. Viime vuoden raportissa oli puhuimme hiukan paremmassa hengessä näistä tuloksista. Syy, miksi nyt annamme vähemmän ylistystä, johtuu siitä juuri, että 2017 näkymät parant- taloudessa parantuivat huomattavasti. Tämä elpyminen on jatkunut tähän vuoteen saakka. Toivottavasti sama jatkuu ensi vuonnakin, niin kuin käsittelimme asiaa kesäkuussa, kun puhumme sopivasta finanssipoliittisesta virityksestä ensi vuonna, mutta 2017 ehkä sen jälkeenkin lisää joustoja, joita komissio on soveltanut säännöissä, on myös tuonut tällaista myötäsyklistä käyttäytymistä mm, taloudenpidossa ja julkisten merojen äh, valtiotalouden vakauttaminen hiukan hiljentynyt jossakin maissa Haluttaisiin, että palattaisiin yksinkertaiseen, yksinkertaisiin tiukkoihin sääntöihin, eikä puhuta nyt kuitenkaan automaattisäännöistä. Me emme nyt ole puolesta, tällaisen liiallisen automaattisuuden tai yksinkertaisen puolesta, mutta tätä kysymystä kuitenkin pitää käsitellä, mutta mielestäni tässä on menty nyt hiukan liian pitkälle 2017 ja tässä kriittisessä hengessä olemme laatineet joukon suosituksia Tietenkin paljon merkitä, että komissio jakaa myös vähän vastuuta, miten sääntöjä täytäntöön pannaan neuvostossa ja että komissio on saanut tukea neuvostosta poikkeuksetta, paitsi että neuvoston jäsenet sitten yksittäisesti ovat olleet varsin kriittisiä äh, tuloksista johtuen säännöistä, mutta mm, mm, kun ajatellaan viimeisiä kokemuksia, niin voidaan nyt hiukan kriittisemmin tarkastella – sitä, miten sääntö voitaisiin muuttaa, eikä tehdä lisää kokeiluita pienin sopeutuksin, kun tämä järjestelmä on jo nyt niin monimutkainen. Nyt sitten alkaisin käsitellä tätä kalvoa. Tässä, puhutaan, tässä on tämä rakenneraportissa luvut yksi, nämä luvut käsittelevät viime vuotta. Sen lisäksi mitä jo sanoin, me tarkastelemme myös, mikä rooli yksittäisillä finanssipoliittisilla komiteoilla on ollut eri tapauksissa. Tarkastelemme myös komission suosituksia sopivasta finanssipolitiikan virityksestä viime vuonna. Sitten kanssa viimeisessä luvussa me käännämme katseemme jossain määrin tulevaisuuteen tarkastelemme joustokokemusta vuodesta 2015 ja sitten kappaleessa kuusi teemme joitakin ehdotuksia tulevasta kehityksestä koskien kasvu- ja vakaussopimusta, mutta nyt sitten näihin päähuomioihin, joita löytyy tästä vuosikertomuksesta. Ensimmäinen ei ole mitenkään ristiriitainen, miten voidaan euroalueen taloutta parantaa tärkeänä voitiin parata sitä tärkeänä vuonna 2017. Sitten SGP-sopimusta ei sopeutettu eh, taloudellinen tilaan eri sy- syistä. Eh, Asumiset säännöt ja syyntiä muutetaan, jos maat ovat vaikeuksissa, mutta mitään korjausta ei, muutosta ei tapahtu, jos eh, talous kehittyy paremmin kuin on oletettu ja syntyy vahvaa elpymistä. Ja toiseksi, koska harkintavaraa, jota sovellettiin myös, pehmensi näitä vaatimuksia entisestään käsite siitä, että sääntöjä noudatettaisiin, niin pikkuhiljaa sitten on vähän e-, e-, e-, erilaistettu. Sitten merkittävät windfall windfall tai tällaiset odottamattomat voitot, niitä ei käytettykään kovinkaan harmonisella tavalla. Maat, joilla oli hyvä julkisen talouden tilanne, hyötyivät tästä sikäli että, vahvi, halusivat edelleen vahvistaa julkisen taloudenpitoon, kun taas velkaantuneet maat, niillä oli taipumuksena käyttää par, paljon suurempi osa näistä korkeimmista tuloista, joita yllättäen saivat. Sitten neljäs kohta, mitä tulee aggregaat poliittiseen, finanssipoliittiseen vakauttamiseen. Se oli vähän, mutta riittävää. Mutta maatasolla jotkut maat eivät tarttuneet tilaisuuteen ja pystyneet varmistamaan nopeaa velan purkua, eivätkä pystyneet rakentamaan finanssipoliittisia suojapuskureita, joita jatkossa laskusuunnitelmassa tarvittaisiin. Sitten viides kohta. Komissio antoi ohjeistusta marraskuussa 2016, jotta täydennettiin näitä suosituksia kasvu- ja vakaussopimuksessa voidaan vielä lisää elvyttää jopa 0,5 prosenttia prosenttiin saakka suhteessa BKT. Meistä tämä ei ollut perusteltua silloin, kun tämä suostus tehtiin. Ja nämä tiedot olivat silloin riittämättömiä ja jälkikäteen. Se olisi jopa, jopa ollut haitallista. Se ei olisi sopinut ollenkaan kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjen kanssa yhteen. Tämä antoi myös sekavan signaalin silloin, kun vakauttaminen olisi ollut toivottavaa. Ja tätä seurasi sitten vielä niin sanottu harkintavara vielä kaiken jouston lisäksi, jota jo oli, ja tämä tapahtui 2017. Mutta soveltiin vasta sitten tänä vuonna tätä harkintavaraa. Sitten kansalliset finanssipoliittiset instituutiot, kuudes kohta, mon, monessa tapauksessa ne esittivät hyviä kriittisiä arviointeja hallitusten politiikasta ja keskustelivat oman maan tilanteesta. Romania ja Italia tässä tapauksessa molemmissa näissä maissa finanssipoliittinen komitea oli kriittinen makrotalouden ennustuksista, mitä hallitus maassa oli tehnyt. Suurin osa muista neuvostoista olivat melko lailla hiljaa, osittain sen takia, että resursseja on ollut varsin rajallinen määrä käytössä ja tiedonsaanti joskus aika heikkoa ja lopuksi myös sen takia, että silloin kun komissio neuvottelee kansallisten finanssipoliittisten komitean kanssa, niin silloin ei osuta tähän. Ja vaikka suositukset tulisikin, niin ne eivät sitten käytännössä toteudu. Sitten seitsemäs kohta miten yksinkertaistaan kasvu- ja vakaus- ja kasvusopimusta Tulemme siihen lopputulokseen, että yritykset, joita on tehty, joita muutettaisiin sopimusta, tehtäisiin sitä joustavampi, niin niitä ei ole kovinkaan johdonmukaisesti sovellettu. Ja me ehdotamme, että yksinkertaistaisiin ja tarkasteltaisiin hallintopuolta uudestaan. Me keskitymme seuraavaan kuvaan. Pyydän Tämä viimeinen kohta, kuva siinä näette kuusi kohtaa, huomaatte, että me ehdotimme, että tavallaan palattaisiin yksinkertaisiin tavoitteisiin finanssipoliittisissa säännöissä vähitellen vähennettäisiin velkasuhdetta suhteessa BKT. -hän. Sitten yksi keskeinen väline tässä, nimittäin tällainen meno-viitearvosääntö, jossa keskitytään julkisten menojen nousuun ja netto harkinnanvaraisiin tuloihin ja on huomioon, miten se sopii yhteen pitkän aikaistavoitteisiin taloudellisesti sitten vielä tästä, tästä uudelleenmuotoilusta olisi paljon hyötyä ja se on saanut jonkin verran viime vuosina tukeakin. Tätä 2016 Hollannin Alankomaiden hallitus ehdotti Samoin IMF ja OECD ovat puhuneet samantyyppisesti muut aivorihet. Me annamme sille nyt hiukan konkreettisempaa muotoa tässä ehdotuksessa ja me täsmennämme myös, että tietenkin tällainen järjestelmä vieläkin tarvitsisi jonkin verran joustoa ajan kuluessa. Sitä ei voida soveltaa joka ikiseen vuoteen, mutta ehkä kolmen vuoden sykleissä ja siinä tarvittaisiin jonkin verran myös harkinnavaraa avain tässä harkinnanvarassa on se, että sitä pitäisi soveltaa silloin, kun taloudelliset perusteet ovat vallalla ja ne on huolella selvitetty. Olisi pitäisi selkeät säännöt, minkälainen taloudellinen arviointi pitäisi maasta tehdä ja sitten poliittisen päätös lopulta sitten täytyy tehdä kuitenkin komissiossa ja neuvostossa, minkälaisia suosituksia maille tehdään. Kiitän kovasti puheenjohtaja tässä. Tämä katsaus on loppuun käyty. Täällä on hiukan muitakin taulukkoja, jos haluatte niihin tutustua. Tämä on aika raskas raportti, jonka olemme laatineet, mutta toivottavasti siitä on teille hyötyä, kun läpikäytte näitä finanssipoliittisia sääntöjä omissa keskusteluissamme. Ne. Kiitoksia paljon tästä alustuksesta. Nyt voimme aloittaa keskustelun jäsenten kanssa. Ensimmäisenä Danuta Hubner kansanpuoliryhmän nimissä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja professori Olisin tähän hyvän hallintoasiaan, mitä tämä mainitsit tässä lopussa. Koska katsotte juuri näitä kahta roolia, joita komissiolla tällä hetkellä on, kun finanssipolitiikan sääntöjen noudattamista katsotaan. Tavallaan on tosittain sopimusten valvoja, mutta toisaalta ovat myöskin hallinnossa, poliittisessa roolissa, kun se arvioi budjettierotuksia ja tekee suosituksia näiden pohjalta. Ja sitten näissä raporteissa nähdään tiettyjä eturistiriitoja tietenkin. Ja kysymykseni teille onkin, että kun mainitsitte nämä kaksi vaihtoehtoa, totesit, että komissiossa voitaisiin luoda sellainen tuollainen alue, joka olisi pelkästään keskittynyt näihin asioihin, se olisi erotettu muusta osiosta komissiossa, joka olisi täysin riippumaton. Ja sitten toinen vaihtoehto oli se, joka te ehdotitte myös, oli, että ulkoistetaan tämä analyyttinen talouden arviointi ulkoiselle toimijalle tai useammalle ulkoiselle toimijalle. Mutta et jotenkin halunnut suositella, et halunnut suositella kumpaakaan näistä. Onko tätä henkilökohtaisia kantoja tähän, mikä näistä voisi olla parempi ratkaisu? Onko meillä noin viisi minuuttia tähän näin? 30 sekuntia aikaa jatkokysymystä varten, koska sitten on vielä aikaa vastatakin. Eh, from... Niin, tästä no, muutos siitä, että vajepohjaista säännöstä mentäisiin sen kulutuspohjaiseen sääntöön, että tietyn kulutuksen pitää olla tietyn rajan alla ja sitten annetaan poikkeuksia vaikka taantuman aikaa. Haluaisin kysyä teiltä, että kuinka te oikeastaan näette tämän poikkeuksen tapahtuvan taantuma-aikoina. Minkälaista liikkumavaraa tässä olisi, että voitaisiin suojella vaikka strategisia investointeja taantuman iskiessä? Please. Olkaa hyvä. Thank you for the... Kiitoksia näistä kahdesta kysymyksestä. On totta, emme selkeästi että kumpaa vaihtoehtoa suosimme. Argumentit puhuvat kummankin puolesta ja kumpakin vastaan. Analyyttisen työn erottaminen muusta komissiosta tiukemmin kuin tänä päivänä olisi erittäin radikaali päätös, koska tämä antaisi komissiolle oikeuden valvoa toimintaa. Muitakin kansainvälisiä instituutioita on, jotka voisivat selkeämmin tämän roolin ottaa Tämä vastaisi myöskin ajatusta, että kyse on erittäin suurista määrärahoista, mikäli komissio analysoisi asiaa ja tekisi suosituksia. Ulkoistaminen on kyseenalaisempi ehdotus, mainitsemme senkin, koska se on esiintynyt keskustelussa – ja muunkin maailman toimijoiden keskuudessa tästä puhutaan. Emme näe mitään valmista ratkaisua tämän osalta näköpiirissä. Mikäli henkilökohtaisesti nyt et tiedä, mitä mieltä minä olen, tämä ensin mainittu vaihtoehto olisi realistisempi. Toinen pelkästään heijastelee sitä, että keskustelu on mennyt sellaisen suuntaan, että ulkoistamistakin voitaisiin harkita. Mitä tulee menojen kasvua koskevaan vertailuarvioon, mikäli tämä sovellettaisiin kaikkiin menoihin, pelkästään tiettyihin menoihin, niin äh, olemme jo havainneet, että finanssipoliittisissa säännöissä on tarkasteltu aggregaattitason lukuja, ja tänäkin päivänä on ollut pyrkimyksiä toimia niin, että vuonna 2013 jälkeen ja myöskin kriisin aikana on pyritty ottamaan tiettyjä tekijöitä huomioon erittäin tiukka järjestelmä ei ole ollut, koska 2007, kun aranoiseen tilanteen vain kaksi maata käytti hyväkseen tätä erityisä säännöstä, joka liittyy investointeihin. Mutta eivät kuitenkaan olleet riittävän huonossa jamassa sellaisessa tilanteessa olisivat näin toimineet. Mikäli voitaisiin kannusteita antaa, joilla investointeja saataisiin lisää, niin tämä olisi erittäin hyvä asia. Voimme katsoa tätäkin kertomuksessamme. Nyt olemme pelkästään keskittynyt lähinnä aggregaattitasoon, mutta tietystikin investointia pitäisi voida suojata paremmin kuin kriisin yhteydessä. Thank you, Pervash Beres. Pervash Beres seuraavana. Um, merci. Kiitoksia esityksestä ja selityksestä. Te sanotte, että budjettianalyysi pitää erottaa paremmin poliittisesta analyysistä. Kuitenkin samaan aikaan toteatte, että 2017 budjettivuosi oli parempi, mutta siltikin vaalitulokset olivat mitä olivat Italiassa. Tämä nähtiin ja mielestäni tämä kyllä liittyy myös taloudellisiin seikkoihin. Mielestäni tätä kaikkea pitää käsitellä aika varovaisesti. Sitten kun ajatellaan jatkoa kasvu- ja vakaussopimuksessa, niin te nyt tässä mielestäni siirrytte keskusteluun, joka on tavallaan nyt täysin auki ja jonka yhteydessä kaikki ymmärtävät ja tunnustavat, että jotakin pitää tehdä, jotta muokataan vähän uudestaan tätä säännöstöä. Täällä parlamentissa olemme työstäneet sellaista ajatusta, että olisi tällaiset lähentymissäännöt. Ja tämä liittyy myös teidänkin ongelmakohtiin, erityisesti se ajatus, että ei pidä panna valtioita ohjelmoimaan budjettistrategioitaan pidemmällä aikavälillä kuin yksi budjettivuosi on. Otatteko olisitteko valmis tältä pohjalta tekemään työtä ja tukemaan meidän ehdotuksemme. Sitten toinen aspekti, jonka ottaisin esiin. Rova Hybner, te äsken sanoitte, että investointien tason säilyttäminen on ollut, ollut on huolenaihe, mutta lisäsin tähän toisenkin huolen. Miten, näit, miten nämä säännöt myötä vaikuttavat EUn tavoitteisiin, nimittäin kestävä kehitys ja sen siirrettyvät tavoitteet? Miten integroidaan tämä huoli? Selvästikään tämä ei ole ollut esillä silloin, kun laadittiin vakaus- ja kasvusopimusta, niin sanottua kasvusopimusta. Ja sitten viimeinen kohta, niin kun ajatellaan, tämä koskee euroalueen rahoituskapasiteettia. Voisitteko kertoa, miten tämä voisi liittyä jatkossa euroalueen hallintoon? Thank you very much to, uh, Kiitoksia, edustaja Peres. Me olemme katsoneet toimikaudella kriittisesti näihin asioihin, että tämä on tarkoituksemme jos katsotaan vaikka viiden puheenjohtajan raporttia, jossa on meidän mandaattimme määriteltynä. Emme katsoneet niinkään konvergenssikysymyksiä periaatteellisesti, vaikka se onkin tärkeä kysymys sinänsä kyllä. Eli tässä meidän puitteissa on tiettyä erottelua finanssipolitiikan sääntöjen osalta, jossa pyrimme katsomaan niitä ja pyrimme siihen, ettei ne aiheuta enää lisähajannusta. Ja sitten myöskin korvenkenssiasioihin, jotka ovat myöskin esillä, mutta eivät niinkään meidän esityslistallamme kuin vain yleisesti ottaen. Niin, investoinnit, kyllä, todellakin. Se on tärkeä tehtävä. Ja sitä ei ole mainittu pelkästään sinne mies, että annettaisiin finanssipolitiikassa mahdollisuus erityisinvestointeihin, jotta voidaan näin kasvutilannetta parantaa ja tehdä uudistuksia. Mutta tämä on ehkä ollut liian tiukkaa, se on ehkä mahdollista. Täällä on tullut laajaa tukea sille, että luotaisiin tällainen kultainen säännöt voi suojella investointeja paremmin. Ja viime vuosina on keskitytty aika pitkälti siihen, että on tehty julkisen yksityistahon kumppanuus, investointisuunnitelmia, komission taholla Junckerin suunnitelma muun muassa. Ja tiedän, että investointia voidaan kyllä invest- ehkä stimuloida enemmänkin kuin pelkästään finanssipolitiikan avulla. Jotenkin tuemme sitä, mutta emme varsinaisesti mitään keskustele asiaa, eikä mitään varsinaista strategiaa tähän ole tarjolla miten voidaan investointien rakennetta parantaa. Toivottavasti tämä vastaa teidän esittämään kysymykseen. Thank you. Kiitoksia paljon. Haluatteko sanoa vielä jotakin? Teillä on hieman vielä aikaa. Niin, finanssipoliittisesta kapasiteettista. Siihen kysymykseen ette vastannut. Niin, me kirjoitimme viime kesänä meidän raporttiimme ja me katsomme kyllä sympatialla sitä, että täällä keskeytty finanssipoliittinen kapasiteetti luotaisiin. Ja kriisi on opettanut meille, että on tilanteita, joissa kaikkein järkevämmätkään rahapolitiikat tai yhteispärapolitiikat ne eivät auta. Joten periaatteessa me tuemme, että meillä olisi tällainen yhteinen fiskaalikapasiteetti, veropolitiikan kapasiteetti – mutta tietenkin kansallisten sääntöjen pitää toimia. Ja meillä on myös keskustelua myöskin pankkiunionista, riskinjaosta. Ja nämäkin asiat kuuluvat tähän, että pitää... Tässä on... Tietenkin tämän apuun pääsen pitäisi olla ehdollista sitten. Ja pitää noudattaa kansallisia finanssipolitiikan sääntöjä sitten. että sen sijaan, että ei estä sitä, että ei, että ei valtio noudattavat kansallisia sääntöjä, vaan pitää antaa kannustin siihen, että tekevät näin, että he noudattavat näitä sääntöjä. Me olemme tietenkin odottaneet komissiotuksia eurooppalaisesta finanssipolitiikan vakautusohjelmasta. Ne ovat olleet aika rajallisia kooltaan kyllä, mutta me olemme, tämän, olemme kuulleet, että, kuunnelleet keskustelua ja me olemme myöskin päätän, että siirretään tämä keskustelusta ensi vuoteen. Se on ehkä parempi tehdä silloin. Se on ehkä oikea ajankohta sille finanssipolitiikan säännöistä ja kapasiteetista. Kiitos, Berglykä. Sprechen. Ähm, puhua Saksaa. Ensinnäkin on hienoa, ensinnäkin on hienoa, että ehdotuksensa viittaa sitten riippumattomiin toimijoihin silloin, kun arvioidaan sitä, minkä, minkälaista joustoa tai minkälaisia poikkeuksia voidaan käyttää hyväksi. Minun mielestäni tämä on erittäin mielekäs ajatus, mutta muuten kun tarkastelen teidän uusia ehdotettuja sääntöjä, niin ne ovat aivan liian löysiä. Yhtäältä minun täytyy sanoa, että on ongelmallista, että olisi kolmen vuoden valvontasykli Tämä tarkoittaisi yleensä sitä, että ensimmäisten kolmen vuoden jälkeen vasta tulisi jonkinlainen varoitus ja vasta kuuden vuoden jälkeen mahdollisesti sitten ryhtäisiin toimiin tai sanktioihin tai muuhun. Minun mielestäni nämä tulevat aivan liian myöhässä silloin. Toivon, että voisitte hieman perustella, miksi olette näin avokätinen valvontasyklin suhteen. Teidän ehdotuksenne, joka liittyy finanssipoliittisiin ankkuroihin ja velkakriteeriin, joka olisi 60 prosenttia, ei se olisi mikään ainoa kriteeri. Ja sitten tämä, tämä toinen kriteeri, kolmen prosentin vaje, mikäli tuo kriteeri poistetaan, niin tähän poistat juuri sen kriteerin, jonka osalta voitaisiin antaa sanktioita, mikäli sitä loukataan. Uusissa säännöissä ei, ole minkäänlaista mahdollisuutta langettaa sanktioita ainakin näin päättelin esityksen pohjalta, joten miten aiotte pistää säännöt täytäntöön? Minkälaisia täytäntöpanosääntöjä teillä olisi takaraivossanne? Aiotteko erittäin sanktioita vai poistaako nekin tuosta saman tien? Ja sitten vielä menopuolen politiikkaan. Te viittasitte nettomenojen kasvuun. Se on tämmöisen kriteeri. Tämä ihminen komission ehdotuksesta, joka viittaa investointien vakauttamisen funktion. Minun mielestäni tästä puuttuu kriteeri. Julkiset investoinnit ja niihin annetut rahat, ovatko ne tuottavina investoinnit? Kuinka voidaan varmistaa, että kysyntäpuolen tuoma stimulointi ei pelkästään lisää kiertoa, vaan samanaikaisesti sillä olisi mielekkäitä makrotaloudellisia vaikutuksia, mikäli kriisi tulee. Investointien, investointiasi siis varmistaa. Minä siksi pyytäisin, että tätäkin puolta varten laatisit jonkinlaisia sääntöjä. Thank you, Mr. Lüge, for these uh, questions. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Olette kyllä siinä oikeassa, että eh, emme nyt halua liikaa korostaa tätä 3 prosentin vajesääntöä ja rakte, ennen kaikkea tässä on tärkeä rakenteellinen va- va- ylijäämä, alijäämä. Ne voidaan missä 3 prosentin tavoite, niin kuin on myönnetty, se on saanut hiukan julkista uskottavuutta, koska se on se yksi asia, mistä suuruus tuntuu olevan tietoinen, mutta ongelmana tässä on, että sitä voidaan pitää sattumanvaraisena lukuna ja joskus ehkä liian helppo sellainen tulos saavuttaa, niin kuin voimme nähdä tämän päivän ympäristössä, missä kaikki maat ovat mukavastikin alle tämän 3 prosentin säännön, mitä tulee vajeeseen johtuen usein huterasta, huolimatta huterasta julkisen talouden tilanteesta pitäisi keskittyä pidemmällä ajalla velan vähentämiseen. Meillä ei ole mitään harhakuvia siitä, että tämä olisi mitenkään nopea prosessi tai että se vietäisiin loppuun päästäisiin 60 prosenttiin 15-20 vuodessa. Mutta tähän suuntaan pitäisi kuitenkin kulkea. Alun perin sitä kutsuttiin hyväks, tai halu, siis alun perin puhuttiin tällaista hyväksyttävästä vauhdista, että tähän päästäisiin. Tätä ei ole kyllä vielä ratkaistu, vaikka hiukan sitä on pyritty ratkaisemaan eri maissa, koska nyt nyt on annettu hiukan, saadaan paremmin automaattiset vakauttajat kuin tämänhetkiset säännöt, ja teemme jotakin vertailua tässä lopullisessa viimeisessä luvussa, että siirtymävaihe ei ole ollut aivan niin jyrkkää kuin tämänhetkisten sääntöjen valossa, mutta se, on, se ei kuitenkaan ole mikään pehmeä vaihtoehto. Jos katsoo tästä eteenpäin, niin huomaa, että tässä tarvitaan varsin huomattavia positiivisia ylijäämiä useiden vuosien ajalta maissa, joissa on korkea velkataso, jotta päästään näihin oikeisiin lukuihin. En usko, että voisimme pitää tätä liian pehmeänä. Se kyllä on totta, että nettomenojen kasvu on tällainen aggregaatti, mitä se ei käsittele menojen laatua. Jos maat haluavat käyttää enemmän ja ovat valmiit maksamaan enemmän veroa, niin näin voitaisiin tehdäkin. Toisaalta jos sitten monessa maissa on vähennetty veroja, niin sitten täytyisi kyllä tämän näkyä myös menopuolella ja sitten tietysti BKT kehitys sen pitäisi nopeutua huomattavasti. Nettomenojen kasvuun liittyy joitakin hyötyjä. Ajattelen tätä 3 prosentin sääntöä, näin se olisi hyväksyttävämpää, tai se pitäisi olla hyväksyttävämpää poliittisesti, mutta te pystytte tämän paremmin arvioimaan kuin minä. Tämä on tällainen kehityksen liittyvä sääntö, jos tähän voidaan lisätä vielä laatumääritelmässähän joka tapauksessa on osa valvontaa, niin se on hyvä asia, mutta hyvin vaikea on ottaa tätä käyttöön itse säännöissä. Tällä tavalla vastaisin näihin kysymyksiin. Ette vastannut kysymykseen, joka liittyy sanktioihin. Tämä on nyt käytännössä poistamassa sanktiot. Miten te voitte varmistaa, että sääntöjä kunnioitetaan? Niin me poistamme niin emmehän me poista sanktioita, me liitämme ne tähän uuteen järjestelmään, jossa vähennetään velkassuhdetta ja luovutaan menojen kasvattamisesta. Jos on tällainen menojen viitearvo prosenttiosuuksina, niin jos se yritetään, niin sitten sanktioita tulisi, mutta ei sanktioita itse vaje menettelystä ehkä se, mikä laukaisee sanktiota, muuttuu, etteivät sanktiot kato mihinkään. Karin Nachtigall seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin herra Työkäsen tuli tänne parlamenttiin. No tällä hetkellä me elämme kyllä mielenkiintoisia aikoja. Viimeisen kymmenen vuoden aikana me olemme luoneet uuden eurooppalaisen finanssisektorisäännöstön ja nyt meidän pitää sitten kehittää kestävyyttä, että voimme että meillä on kestävä talous, joka ei kaadu. Ja hyvä, että tämä finanssipoliittisen komitean esitys on täällä saatavilla, mutta tietenkin paljon tehtävääkin on vielä. Pari kysymystä vain näihin liittyen. Tämä erinomainen vuosikertomus, joka julkaistiin viime kuussa, ja, ja siinähän kerrottiin juuri, että tämä Italian parlamentin tekemä budjettiehdotus se meni tätä oikeastaan arviointia vastaan, joka oli tehty Italian talouden tilasta. Ja kysymykseni teille, että onko tämä yli optimistinen arviointi talouden suhteen ongelma tietyissä jäsenvaltioissa? Ja sitten toinen osio tähän kysymykseen. Miten voidaan taata riippumattomat talousarvioinnit kaikissa jäsenvaltioissa? Ja mikä on sitten eurooppalaisen finanssipoliittisen komitean tehtävä tässä? Ja toinen kysymykseni liittyy tähän riippumattomaan arviointi, kun annatte kasvu- ja vakausomuksen soveltamisesta. Pitäisikö olla järjestelmässä on myöskin enemmänkin vakautta, tarkastusta myös. Voivatko ehkä finanssipoliittisen komitean säännöt auttaa tässä näin ja ottaa jotain vaikka Euroopan ohjausjakson tehtäviä hoitaakseen, vaikka maakohtaisten raporttien luominen tai näiden suositusten antaminen. Onko teillä tähän jotain kommentoitavaa? One primary task. Yksi perustehtävä kansallisen finanssipoliittisen komitean työssä on tarkastaa hallitusten makrotaloudelliset ennusteet. Jotkut finanssipoliittiset neuvostot erittäin hyvin tämän tehtävän. Ne tästä resursseja. Toiset tekevät hieman vähemmän muodollisen tarkistuksen sen osalta, mitä hallitukset tekevät. Joskus esitetään hyödyllisiä kriittisiä kysymyksiä. Näin tekee komissiokin tietysti. En sano, että jokin yksittäinen kansallinen hallitus suhtautuisi nuivasti ennusteisiin. Menneisyydessä olemme nähneet, että joskus on ollut pientä tällaista nähtävissä. Mutta komissio ei ole tehnyt työntäänsä ollenkaan huonosti. Joskus hallituksilla on taipumus olla hieman liian optimistisia ennusteiden suhteen. Nykyään tällä, hetkellä käytävä italian keskustelu on sellaista, että Italian tai pikemminkin äh, finanssipoliittinen komitea on suhtautunut kriittisesti Italian toimintaan kansalliset sitten neuvostot voivat lyhyellä aikavälin tehdä yksityiskohtaisia tutkimuksiaan sen osalta, kuinka hallituksen politiikka vaikuttaa tulevien vuosien taloudelliseen kehitykseen. Tämä on erittäin vaikea tehtävä. Tämä edellyttää erittäin syvällistä yhteyttä hallituksen suuntaan. Näistä yhteystä ei pelkästään valtiovarainministeriöön, vaan muihinkin ministeriöihin ja että äh, finanssipoliittiset neuvostot ovat siis tehneet tässä niillä riittävästi resursseja tehdä näin tietystikin. Seuraavan raportin yhteydessä voidaan pyrkiä parantamaan tätä. Me pyrimme helpottamaan tätä työtä ja levittämään hyviä käytänteitä kansallisten finanssipoliittisten neuvostojen suuntaan me olemme pikkuhiljaa tehdä enemmän ja enemmän tehtäviä. Kansallisen, kansallisten finanssipoliittisten neuvoston välillä on olemassa verkosto, jota mietitään hyvin omassa kertomuksessamme tänä vuonna otimme esiin kaksi finanssipoliittista neuvostoa, jotka hyvin pitkälle pääseet jo Toinen on Yhdistyneen kuningaskunnan finanssipoliittinen neuvosto ja toinen maa on Slovakia. Varsinkin Yhdistyneessä kuningaskunnassa finanssipoliittinen neuvosto on ottanut hoitaakseen makrotaloudellisten ennusteiden antamiseen valtiovarainministeriöltä. Se on pystynyt toimimaan erittäin tehokkaasti. Mutta varsinkin tällä hetkellä no, jotkut näistä ennusteista ovat hyvinkin ristiriitaisia kiistanaisia. Nyt pitäisi olla hyvin varovainen sen suhteen, voidaanko hajautetulla tavalla valvontaa harjoittaa. Jonkinlaista koordinaatiota täytyy tehdä komission tasolla, kuten jo esityksessänikin vihjasin, niin kansalliset finanssipoliittiset neuvostot saattavat kritisoida omaa hallitustaan, mutta sitten komissio ja hallitus neuvottelevat enemmän tai vähemmän siitä, mitkä luvut oikeasti ovat ja mitä suosituksia täytyy antaa. Ja sitten finanssipoliittinen neuvosto ei enää voi sanoa yhtään mitään tämän jälkeen. Tämä on sellainen käytäntö, jota haluaisimme nyt muuttaa. Mutta tämä on kuitenkin lähinnä kansallinen asia, ei niinkään eurooppalainen asia. Me seuraamme tällaista kehitystä erittäin huolella ja pyrimme edistämään sitä, että riippumattomat tai finanssipoliittiset neuvostot pystyvät toimimaan, koska on erittäin tärkeä, inven, e- erittäin tärkeä elin. Ensimmäinen tapaus, johon te viittasitte, oli se, että Hallitus ei validoinut ennustetta, vaan pikemminkin muutti sitä ja nyt Venäjän tapaus on yksinkertainen ainutlaatuinen, koska hallitus ennustetta ei muutettu. Hallitus päätti pitääkin sitä ennusteista, jota ei ollut validoitu, koska tämä nominaaninen luku ja deflaattori ei ollut riittävän vakuuttava parlamentin mielestä. Vihreistä en näe ketään paikalla. Entä kuen edustaja? Ellei ole, niin sitten EFDDn edustaja tai ENFn edustaja edustaa Anne Mans. Uh, Kiitoksia. Puhuisin uh, hollantia. Haluaisin ensin puhua teidän kanssanne herra Tiikäsen lyhyesti er, tapauksesta Belgiasta nimittäin vuosikertomuksessa te kommentoitte sitä, että Belgia on vielä syklissä mukana, tai ei ole mitään, ei sovelleta mitään liiallisen alijäämän menettelyä, mikäli minä ymmärsin oikein, ja sanoitte, että komissio on se liian löysäkätinen. Nyt ollaan kolmessa prosentissa. Ja sitten tämä tasapaino, sitä, sitä on vielä taas lykätty uudestaan. Tällä, tänä vuonna komissio, erityisesti Herra Juncker, ovat tavallaan aloittaneet tämän jahdin Belgian suhteen. Belgian pääministeriä. On sanonut, että kaikki tämmöiset budjettiuutiset Belgiasta ovat tällaisia fake news-juttuja. No miten te arvioitte hetkistä Belgian budjettitilannetta, rahoitustilannetta, voitteko hiukan analysoida myös näitä komission reaktioita, samoin itse Belgian hallituksen kommentteja? I'm not really an expert on this. Ennenkään ole mikään asiantuntija tässä asiassa, mutta olen kyllä keskustellut Belgian tapauksesta ja nyt pyrimme kaikki tapauksissa on ollut hieman ristiriitaisia käsityksiä, miten tietty suositus on tehty, miten tämä päätelmä on annettu. Ja joissain tapauksissa on vaikea todentaa, miksi näin on. Tietty joku joustavuus on myönnetty, vaikka joku, joku tällainen Belgian tapaukselle pari esimerkkiä tästä. Että yksi tapaus oli se, jossa hallitus ja komissio miettivät sen, että kuinka tämän veromuutoksen vaikutukset tullaan laskemaan. Onko tämä rakentaallinen muutos vai, vai väliaikainen muutos kyseessä vero, veron osalta. Ja silloin pelkkiä käsiteltiin myönteisesti tässä näin. Mutta vaikka tämä näyttää kyllä paljon että väliaikaiselta säännöltä, joka ei ole niinkään muuttanut verojärjestelmän vaatimuksia. No, tämä oli yksi asia. Ja yleisesti ottaen voin todeta, että tämä on esimerkki siitä, kuinka on vaikea joskus on tehdä päätöksiä, kun komissio valvoo yksityiskohtaisesti valtioita. Ja sitten toinen tapaus, jossa Belgia käytti myöskin liikkumavaraansa hyväkseen. Olisimme kuinka he arvioivat tulevia lukuja. Ja jos näissä tapauksissa annetaan joustavuutta järjestelmään tai komissio näkee, että nämä vaihtoehdot ovat useamman vuoden ajan mahdollisia. Eikä itsellänkään mitään tiukkaa kantaa tähän tulokseen ole sinänsä, mutta komissio pitäisi olla varovaisempi kyllä, kun ne tekevät päätöksiä. Ja pitää selkeästi taloudellisesti perustella, miksi tämä päätös on tehty. Thank you. We can move to... Kiitoksia. Sitten muut kuin poliittisten ryhmien puhujat. Voin itse aloittaa esittämällä jotakin kysymyksiä ja pohdintoja. Ensinnäkin pohdintoja tulevaisuudesta. Me täytyy sanoa, että minusta on periaatteessa mielenkiintoinen ja houkuttelevakin vaihtoehto tämä teidän yksinkertaistettu mallinne, koska menojen kasvua koskeva vertailuarvio, siis tähän ette puhu rakenteellisista luvuista, vaan nettoluvuista, niin tämä olisi syklin arvioinnin kannalta erittäin merkittävä vertailuarvo. Tässä on kuitenkin yksi ongelma, joka on melkoisen suuri ongelma. Mikäli aloitetaan eri tavalla arvioimaan velkaa, kuten edustaja Lykke sanoi, tämä saattaa aluksi vaikuttaa löysemmältä tämä menettely, mutta keskipitkällä aikavälillä se onkin tiukempi kuin epimenetelmällä. Mutta sitten oikean suhtaisuus puhun maan edustajana, jossa on suuri vaje. Mikäli maalla on suuri menneisyyden taakka, vaikutus on erittäin suuri. Siksi kun on kyse tasavertaisista toimintamahdollisuuksista ja mikäli ei voida ottaa huomioon näitä vanhaa pero olevia ongelmia, niin silloin finanssipoliittisella säännöllä olisi erittäin monenkirjava vaikutus, erilainen vaikutus eri maihin mikäli finanssipoliittisen säännöillä pystyttäisiin paremmin esimerkiksi vaikuttamaan makrotalouden, makrotalouden epätasapainoon, niin saattaa olla vaarana, että mikäli tämä järjestelmä ei ole oikeasuhtainen, samalla tavalla kohtele kaikkia, niin tästä saattaa tulla sen ongelma, että sitä ei kunnioiteta. Mikäli aloitetaan nollasta, niin, että tilanne ei ole identtinen kaikkialla, mutta kuitenkin velan takavajen osalta ei olisi kovinkaan suuria eroja maiden välillä, niin tämä olisi paljon helpompi tapa aloittaa. Miten te näette tämän tilanteen tai tämän vastustuksen, joka tämän vuoksi kenties kohdistuu tämän ehdotuksen? Toinen seikka, tämä nimenkin pohdinta, joka liittyy asiaan. Teidän arvionne joustosäännöksistä että juuston käytössä 2017 oli erilainen kuin arvioinnin vuodesta 2016. Nythän on kolme vaihetta, eli täytäntöönpano, joustavuudesta ilmoittaminen, investointi ja rakenneuudistus, rahoituksen ilmoittaminen, sitten tämä matriisi ja sitten lausekin liittyvät epätavanomaisiin tapahtumiin ja sitten tietty harkintavalta, joka on hieman jouston ulkopuolella asia, mutta tämä liittyy siihen, kuinka sääntöjä pistetään täytäntöön, niin uskon, että tai kysyisin, miten sanoisin, oletteko arvioineet sitä, mikä voisi, mikä voisi olla jäsenvaltion finanssipoliittinen tilanne ilman näitä lausekkeita, mikä olisi vain tiukasti sovellettu säännöksiä? Ja mikäli ei olisi myönnetty näitä poikkeuksia aggregaattitason vaikutus ja kansallisen tason vaikutus, mikä se olisi. Nyt on olla kriittisessä vaiheessa, koska on kyse finanssipoliittisen kehyksen uskottavuudesta. Joustoa ei ole niinkään säännössä, vaan pikemminkin vaikuttaa siltä, että tässä haasteena on se, että sääntöjen logiikka on kyseenalaistettu. Jälkikäteen katsottuna tämä antaa jonkinlaista merittiä säännölle, koska on voitu osoittaa, että sääntöjä voidaan soveltaa joustavasti. Ja on myöskin helpompi puolustaa näitä sääntöjä tämän vuoksi, mikä sanotaan, että lähestymistapa on silloin, että ei sanota, että säännöt ovat vääriä, siksi niitä ei kunnioiteta. Se on hieman erilainen pyrkimys kuin, että pyritään perustelemaan sääntöjä, vaikkakin joskus säännöt ovat hankalia. Ja mikäli rakenteellinen poikkeama on eri suuruinen, joskus kyse 4,5, joskus 1,4 situation that is a bit new also respect to your report, you would uh, uh, revise your, your critical stance vis-à-vis -vis the 2017 and 16 implementation flexibility. You're right that uh, we may not address sufficient olette oikeastaan ehkä me puuttuneet tarpeeksi näihin jäljellä oleviin ongelmiin äh, kriisin jälkeen tästä on poliittisesti että jos maissa on 130 velka, niin 60 prosenttia on todella kaukainen tavoite, liian vaativalta tuntuva asia ja pyydetään sitten muun tyyppisiä sääntöjä. Toisaalta näin kuitenkin finanssipolitiikka eri jäsenvaltioissa vaikuttaa jopa vaarallisella tavalla muihin, kun tämä matrix-sääntö laadittiin ei puhuttu silloin mistään yhteisistä finanssipoliittisista säännöistä syvällisemmin, koska tämä kerrannaisvaikutus nähtiin varsin rajoittuneena, koska tämä johtui siitä, että ei nähty, kuinka ritsen tärkeitä ne voivat olla, jos velka on hyvin korkealla tasolla, jos ei ole päättäväisyyttä, että otetaan käyttöön säännöt ja vähennetään velkaa selvästi ajalla, niin silloin tämä on kyllä vaarallinen tilanne. Meidän tässä ei ole toimittu kovinkaan varovaisesti monissa maissa, niin kuin te kuvasitte. Olette aivan oikeassa siinä, että, aut- se, että sääntöjä automaattisesti sovelletaan, se ei olisi ollut mahdollista. Mutta me vastustamme tavallaan sitä, että säännöillä on oma syklinsä. Ne olivat liian tiukkoja jossakin vaiheessa 2011-2013 kaudella, kun oli lamaa vähän joka puolella laskusuhdannetta. Silloin tarvittiin todellakin joustoa, mutta olimme liian hermostuneita silloin ja ehkä tilanne oli silloin liian vara- vaarallinen, että olisi voitu joustoa ottaa käyttöön. Joustoa on sitten vuoden 15 jälkeen sovellettu vähän enemmässä määrin ja erityisesti aikana, jolloin oli sillä paljon vähemmän tarvetta minun mielestäni. Tietysti olette oikeassa siitä, että Italia on tavallaan tässä poikkeus. Ja sanommekin, että Italiassa oli alhaisempi kasvu kuin muualla euroalueella ja myös, että Italia oikeastaan hyötyi tämän takia poikkeuksesta määrästä joustoa niin ajatellen itse sääntöjen soveltamista kuin sitä, että hyväksyttiin poikkeamia säännöistä. Meillä on tällainen äh, grafiikka täällä sivulla, jossa käsitellään Italian tilannetta – oltiin kahdessa vai oli varsin huomattava vuosina 15, 17, mutta se ei kylläkään sopinut. Jossakin muissa tapauksissa onkin hyvä syy mielestämme sille, että ollaan hiukan kriittisiä ja tehdään selväksi, että joustosäännöissä sitä pitää harjoittaa riippuen taloudellisesta tilanteesta – ei sitä voida standardinomaisesti soveltaa tai pakonomaisesti niin kuin 2017 mielestämme tapahtui ja ehkä myös 2018, jos nyt hiukan ennakoin, mitä tänä vuonna tapahtuu ja mitä tulemme sitä ensi kertomuksessa sanomaan. Olette oikeassa. Tämä on iso haaste. Ajattelen koko sääntölogiikkaa, mutta olemme joskus tulkinneet sääntöjä liian tiukasti tai liian ää, anteliaasti ja myös liian pehmeästi juuri ennen vuoden 2009 kriisiä. Ja sen takia meillä on vielä monia näistä, monia näistä ongelmista jäljellä. Kiitoksia. En nyt näe muita kysymyksiä sitten, paitsi Tanuutta, ole hyvä, yksi minuutti niin ei puhu tässä kansallistasosta, vaan ten, ja mitä voitaisiin tehdä sitten kansallisella tasolla sen suhteen, että kansallisella tasolla voidaan paremmin vakauttaa ja näyttää siltä, että me olemme antaneet enemmän aikaa kansallisille parlamenteille näiden sääntöjen noudattamiseen. Mutta uskotteko, että tarvitaan muutoksia, että pitää parantaa sitä tapaa, jolla Euroopan finanssipoliittinen puitteissa toimii kansallisella tasolla? Vai onko enemmänkin, että eurooppalaisella tasolla pitäisi puuttua asioihin? I'm a bit torn, frankly, in answering your question. Minun on hieman vaikea vastata tämän kysymyksenne, koska selvästikin minun mielestäni pitäisi tehdä enemmän kansallisella tasolla. Mutta tämä on vaikea kysymys. Jonkin verran ymmärretty, alettu ymmärtää, miksi finanssipoliittisia sääntöjä on. Tämä ymmärretään kaikissa maissa – Kyse ei pelkästään pakkopaidasta, vaan ne ovat avuksi itse maalle. Mutta tarvitaan myöskin kotimaista keskustella, Ei keskusta voi käydä pelkästään keskustasolla ja elimissä, kuten finanssipoliittisessa komiteassa, joka tekee pidemmän aikavälin ennusteita. Täytyy tarkastella kriittisesti talouden pitkän aikavälin kehitystä. Minä pitäisin erittäin hyvänä, mikäli kansallisessa parlamentissa enemmän keskusteltaisiin asiasta, mutta minulla on sellainen mielikuva, että budjettiluonnokset ja konvergenssiohjelman asiakirjat ovat asioita, joista ei riittävästi puhuta kansallisessa parlamentissa. Ei ole mitään kritiikkiä niitä kohtaan. Joskus ei ymmärretä, miten tärkeistä asioista kuitenkin on kyse kansallisella tasolla, ja tämä on suuri sääli. Kiitoksia paljon. Tämä oli erittäin hyödyllistä ja rikasta ja myönteistä keskustelua. Toivon mukaan meillä on mahdollisuus keskustella vielä seuraavassa parlamentissakin teidän kanssanne. Tämä vuoropuhelu on erittäin tärkeää. Toivon mukaan voimme parantaa finanssipoliittista kehystä ja finanssipoliittisia sääntöjämme ja parantaa samalla rahoittaus- hallintaan liittyviä välineitä. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Nyt voimme siirtyä sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kiitos paljon, Aron puheenjohtaja. Next item. Seuraava kohta esityslistalla on keskustelu lausunnosta, jonka on laatinut Ivana Maletic Aiheena on Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne. Meidän määrä tarkastella tehtyjä tarkistuksia. Ivana, ole hyvä. Saat puheenvuoron. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, mutta myöskin kaikkia kollegoita, jotka tekivät tähän tarkistuksia ja lähettivät niitä minulle. Tämä on ollut mikään helppo tehtävä työstää näitä kompromisseja, koska meillä on tiettyjä asioita, joissa on vähän erilaisia näkökulmia. Mutta tuota, seuraavassa varjoesittelijöiden kokouksessa saamme aikaan sitten nämä kompromissiedotukset. Esimerkiksi, mikä on tässä nyt hyvää, on se, että me olemme samaa mieltä tästä virstanpylväs lausunnosta ja mietinnöstä, että meidän pitää toki kattaa kaikki ekon asiat tähän mukaan. Ja kaikki ne asiat, jotka menevät vähän pidemmälle, pyrimme ottamaan myöskin jotenkin huomioon sitten kompromisseissa. Mutta joitakin, joitakin elementtejä ei on pystytty täysin ottamaan huomioon. Mutta toivottavasti kuitenkin kollegat ovat loppujen lopuksi tyytyväisiä. Ja me tulee pankkiunioniin. Meillä oli vähän ensin erilainen lähestymistapa. Jotkut kollegat ovat tästä askel, askeleelta lähestymistapaa pankkionin osalta, kun taas toisaalta nopeaa täytäntöönpanoa ilman viivytyksiä. Sitten täällä on myöskin erilaisia kantoja liittyen SPSS. En tiedä, miten te voimme tämän kohdan vielä loppuun. Sitten ra- pääomamarkkina, unioni. Tässä pyrimme katsomaan vähän pk-yrityksiä ja päämarkkinaunionin merkitystä näille pk-yrityksille, että heillä olisi lisärahoitusmahdollisuus rahoitusmarkkinoilla. Ja sitten talous- ja rahaliiton syventäminen seuraavaksi. Tässä meillä on ehdotus liittyen eh, siihen tarpeeseen että euroalueen talouspoliittinen kapasiteetti on tärkeä. Pitäisi tukea myöskin tällaisia talousarviovälineitä, että voidaan vakautta ja konvergenssia tukea euroalueella, mutta myöskin eurooppalainen työttömyysjärjestelmä voitaisiin luoda. Ja tästähän me kävimme keskusteluja, koska eurooppalainen työttömyysjärjestelmä niin sitä on, on erilaisia ehdotuksissa mukana, vaikka kuinka voidaan invest, EUn investointiohjelmissa ja muissa investointiohjelmissa ja muissa budjettivälineissä, niin tässäkin tarvitaan tietenkin meidän finanssipoliittinen toimintakyky. Ja uskon, että pystymme löytämään hyvän kompromissin näihin erotuksiin. Ja sitten vielä lopuksi meidän piti keskustella myöskin tämän tukiohjelman uudistuksesta. Jotkut tukevat sitä, ja toiset taas eivät. He haluaisivat ilmoittaa sitä Euroopan vakausmekanismia enemmänkin, joten meidän pitää katsoa, että löydetäänkö tämä ratkaisu tähän varautumisjärjestelykysymykseen. Ja sitten myöskin meillä on erilaisia kysymyksiä kasvu- ja vakaussopimuksesta, sen uudistuksesta, vai pitääkö vain noudattaa tämänhetkisiä joustavuuslausekkeita, joita siellä on jo. Tämä on tärkeää kysymys kyllä. Pitää päättää tästä. Sitten Invest EU, tämä pitää tietenkin olla avoimempaa ja, ja tämä pitää kertoa myöskin tästä kansalaisille. Tähänkin liittyy me teemme tärkeitä kompromisseja. Um, for the S&D group. Uh, Kiitoksia sitten SD-ryhmästä. Pervans Thank you. This is my first... Tämä on ensimmäinen varjoistelen puheenvuoroni. Niin tässä täytyy pyytää Gustav Marvisen puolesta. Pyytää anteeksi, hän ei päässyt paikalle tänään, siis puhun hänen nimissään. Ja heti alkuun tällainen äh, horisontaalinen kannanotto, koska tämä mietintö, jonka herra Hauragi äh, on laatinut Afkossa, on hyvin tärkeä. Siinä käsitellään EUn niin tulevaisuutta. Ja Ekon valiokunnassa me laadimme lausunnon. Ja ihan hyvä niin, mutta kun on seurannut nyt keskustelua, joka tässä on alkanut, että tähän liittyy sellainen riski, että valiokunta-aloitteisen mietinnön no kautta kun laadimme tämän lausunnon, niin meidän pitää varmastikin arvioida konkreettisia ehdotuksia, jotka nyt on tehty. Ja meillä voi olla erilainen näkemys johtuen siitä että asia on täysin ratkaistu, joten en haluaisi vielä loppuun tätä äänestystä, koska tämä kuuluu valiokunnan valtuuteen. Meillä on neuvottelutyöryhmä, joka tekee kovasti työtä, jotta saamme ehdotuksesta kaiken parhaan irti. Tämä tietenkin liittyy nyt useisiin ehdotuksiin, joita on pöydällä. Mainitsen näistä nyt vain muutamia. Invest, Invest EU, äh, investointisuoja, vakauttamistekijät tai tuki ohjelmat, muitakin voi olla, mutta ohi, mennessä, ohi mennessä muutama. Ja olen nyt hiukan huolisen, enemmän huolisen sitä, että saisimme, laatisimme kompromisseja Olen loppuun viedämässä muodossa. Ehdottaisin, että ottaisiin mahdollinen yleinen lähestymistapa asiaan, jos tiedämme, että tukea kompromisseille on, koska se on äänestetty valiokunnassa. Ja tämä on tälle sopiva pohja. Mitä tulee sitten tähän erityiseen kohtaan, kommenttiin, jonka herra Mahdollis halusi esittää tietenkin pankkiunionin loppuun vieminen. Tässä pitäisi mainita kokonaisvaltainen pankkiunioni, niin kuin alun perin sovittiin. Tämä tarko- siitähän on jo varsin kauan aikainen mukana olisi myös tämä talletussuojajärjestelmä EDIS. Toinen asia, joka hän halusi esille, on että kun keskustelemme uudistuksista, talouspolitiikan ohjausjaksossa pitäisi ottaa huomioon uudet ulottuvuudet, joita ei löydy tästä ehdotuksesta vielä koskien kestävää kehitystä ja miten taloudellinen sosiaalinen ympäristömuutokset otetaan huomioon ohjausjaksossa. Sitten kolmas asia täytyy kehittää eteenpäin sosiaalisten oikeuksien pilaria. Voisi ajatella, että tämä ei kuulu mitenkään Ekonille, mutta kuitenkin eh, voin olla tarkistaa, mutta minkä, mietin, minkä takia Emple ei ole laatinut mitään lausuntoja. Ja Ekon valiokunnassa olemme aina kuitenkin todenneet, että sosiaalinen ulottuvuus ei muussa täytyy ottaa huomioon. Ja mielestäni meidän ei pitäisi täysin ohittaa tätä ulottuvuutta, mitä tulee sitten tähän taistoon koskien mm, erilaistumista. Tämä pitää ottaa huomioon tässä. Käsitys on varjoistelijalla Mavridisillä. Mitä tulee sitten uusiin välineisiin, niin periaatteessa hän tukisi niitä, mutta jälleen kerran viittaisin tässä aikaisempiin kommentteihin. Meidän ei pitäisi ennalta tuomita neuvottelutulosta näissä kesken olevissa kysymyksissä. Ja mitä tulee sitten kohesiorahastoon, tässähän haluaisi muistuttaa kannasta, josta jo valiokunnassa on aikaisemmin äänestetty, nimittäin yhteys makrotalouden ehdollisuuteen sen ei pitäisi kuulua meidän kantaamme. Kuitenkin haluaisin muistuttaa sitä, kuinka tärkeästä mietinnöstä tässä on kyse, kun on vain vuosi seuraaviin parlamenttivaaleihin ja hän on valmis tietenkin tekemään hyviä kompromisseja muiden kanssa. Kiitoksia paljon. En näe muita varjoesittelijöitä paikalla, joten haluaako joku muu puheenvuoron tähän väliin? Nyt olisi tilaisuus. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun tässä kästi vaiheessa koska minullakin on ollut tilaisuus tehdä työtä esittelijän kanssa Miettinnön yhteydessä. Ja ensinnäkin haluan kiittää esittelijää hänen panoksestaan. Niin kuin Pervans Peres sanoi, AFKO-valiokunnassa – olemme laatimassa mietintöä, joka, jota ehkä liiankin itse asiassa olemme kutsuneet Euroopan tulevaisuudeksi, mutta sehän pitää vielä kirjoittaa tämä tulevaisuus. Mutta ajatus siitä, niin perussopimusvaliokunta haluaa tavallaan päivittää kaikki asiakirjat ja keskustelut, joita viime vuosina on käyty täällä parlamentissa eikä kyse ole vain tästä julkista keskustelusta koskien Euroopan tulevaisuutta. Sitten mitä tulee näihin ilmeisiin kysymyksiin, epätäydellinen toiminta, miten on vaadittu integraation parantumista, niin tämä mietintö, tai siellä on tällainen kohta, joka liittyy talouskysymyksiin, ja perussopimusvaliokunta haluaa, että juuri tämä ekonvaliokunta meille kertoo, mitkä ovat tässä keskustelussa tulevaisuuden linjat, koska parhaiten juuri talous- ja raha-asianvaliokunta tämän asian voi päättää. Tässä jo ilmaisen toiveeni olla sa- keskustelussa esittelen kanssa, varjoistelijan kanssa, jotta voimme käsittää kontekstia ja miten Ekon valiokunta voi saada täyden hyväksynnän AFKO-valiokunnasta, koska mehän haluamme hyväksyä tämän. Nimittäin 54 artikla työjärjestyksessä asetuksessa määrittelee Afkon ja Ekonin suhteet tämän mietinnön yhteydessä ja logisestikin me toivomme silloin, että Ekon valiokunnan tekstiin otetaan tämä tai eh, Ekonin lausunnotetaan otetaan AFKO-valiokunnan mietintöön mukaan. Tämä on meidän ehdotuksemme. Ja niin kuin, eh, tässä mielestäni pitää muistaa, että me emme väitä, että mietintö kuvaa kaikki ja kaikki mahdolliset ratkaisut, joita on tullut esille keskustelussa EUn tulevaisuudesta. Mutta jos me loogisesti haluamme, että EK on välittää meille tällaiset yleiset linjat tärkeistä teemoista, aiheista, talous, ja rahoituspolitiikassa, jotka ovat tavallaan tässä kesken ja vireillä, erityisesti talous- ja rahaliiton hallinto, pank- pankkiunioni, veropolitiikka, raho, monivuotinen rahoituskehys, omat vaarat, eu talousarvio. Ja näistä kaikista asioista me emme myöskään mitenkään väitä, että EK-valiokunnan pitäisi aloittaa uuden tyyppisiä keskusteluita, vaan tavallaan tarttua siihen, mitä jo on täällä aikaisemmin tehty. Tämän tyyppisen ehdotuksen tavallaan haluaisimme tehdä ja kiitän myös tilaisuudesta käydä keskustelua ja muistuttaisin vielä siitä, että perussopimusvaliokunnalle on tärkeää ottaa täysin huomioon Ekonin lausunto ja muistutan vielä siitä, että aikomuksena niin on tehdä kahdenkeskistä työtä Rova Maletikin kanssa ja kiitän häntä myös jo tässä vaiheessa yhteistyöstä. Kiitoksia. Um. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Onko muita puhujia? No, esittelijä siinä tapauksessa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Minäkin haluaisin painottaa sitä, että on erittäin hyvä, että yhteistyö on erinomaista Afkon ja Afkon esittelijän ja meidän välillämme. Toivon mukaan voimme sitten loppujen lopuksi yhdistää Afkon ehdotuksen ja meidän lausuntomme toisiinsa. Joissakin kohdin kyse on ekonvaliokunnan alaisuuteen kuuluisista asioista. Uskon, että pystymme näistä kohdista keskustelemaan, jotka kuuluvat ekonvaliokunnalle ja saamaan ne yhdistettyä mietintöön. Olen samaa mieltä siitä, että kenties on parempi, että ei yritä tässä lausunnossa tekemään johtopäätöksiä asioista, joista, joita käsitellään muiden asiakokonaisuuksien yhteydessä, kun puhutaan esimerkiksi emusta ja emun syventämisestä ja konvergenssin lähentymisen tarpeesta niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat euroalueen ulkopuolella ja niin poispäin. Nähdäkseni meidän pitäisi mainita uudistusten tukiohjelman ja lähentymiskapasiteetin euroalueen ulkopuolisissa maissa. Tämän asiat, tyyppiset asiat voidaan mainita ja sitten loppujen lopuksi toivon mukaan voidaan nämä selventää tässä mietinnössä. Se, mitä ajattelemme tästä asiasta, Rova Beres mainitsi, mitä Mavrides ajattelee asioista ja siitä, että kohesiorahasto pitäisi pistää mukaan lausuntoon, kun on kyse makrotaloudellisista ehdoista. Uskon, että on parempi, että käsittelemme tätä yhteisiä yleisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa, koska siellä on, se on kokonainen asetus, joka liittyy tähän asiaan. Ja kestävä kehitys, ilmastonmuutos, sosiaaliset oikeudet, nekin haluttiin lisätä. Toivon mukaan kaikki ovat tyytyväisiä, mikä nämä lisään. Katsotaan sitten vielä, kuinka saadaan omaksuttua hieman yleisempi lähestymistapa sen sijaan, että kaikki mahdollinen mainitaan. Toivon mukaan tämän päästään. Ää... Kiitoksia. Pyysikö hän puheenvuoroa? Mitä, miksi sinä sen mainitsit? No, oli miten oli. Tarkistuksia tulen käsittelemään. Siis niitä käsiteltiin tänään ja äänestys toimitetaan marraskuun 19. päivä. edustaja Tondon huomio ja myöskin Afkon valiokunnan lausuma. Hienoa, että hän on valiokunnassamme jäsenä. Kyse on todellakin arvokasta 54, kun on kyse politiikasta. AFKO-valiokunta kyllä tulee ottamaan huomioon lausunnon, lausuntomme sisällön. Se tulee ottamaan huomioon meidän kantamme omassa tekstissään. Tähän voimme luottaa. Tietystikin seuraamme asian kehittymistä huolella. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta. Nyt sitten meidän on määrä äänestää. Pidetään 10 minuutin tauko ja sitten aloitetaan äänestykset. So dear colleagues, uh, please. Hyvät kollegat, olkaa hyvät, alas. Aloitetaan ja sitten tämä äänestys testataan koneellisesti. Olkaa hyvät, äänestäkää. other colleagues coming. Näin myös muiden kollegoiden saapuvan tänne. Odotetaan vielä Tomia. 39. 39. No niin, äänestys päättyy. Good point. Hyvä työjärjestys puheenvuoro. Edustaja Peres. Euh, Puheenjohtaja, niin me äänestimme mietin mietinnöstä, jos puhuttiin räätyyttävistä maksuista, niin iltapäivän aikana täällä salin edessä on ollut lobbareita, jotka ovat jakaneet äh, tietoa, pyrkinyt vaikuttamaan äänestä, missä käyttäytymme täällä salissa. Mielestäni tämä on kyllä vastoin meidän mandaattiamme. Tiedän, että heillä on lupaa kulkea parlamentissa, mutta mielestäni tällainen, tällaisen ei pitäisi olla mahdollista, että he kertovat meille, miten meidän pitäisi äänestää. Thank you. Kiitos. Olen samaa mieltä teidän kanssanne. Tämä ei ole soveltuvaa. Joten pyytäisin, että sihteeristö voisi tarkistaa, että me voidaan lopettaa tällainen. Koska meillä on selkeät säännöt, miten toimitaan. Ja tietenkin heidän pitää noudattaa näitä sääntöjä. Eikä täällä saa mainostaa mitään kantoja. Tämä on ilman muuta sellaista, se ei ole soveltuvaa. No niin, aloitetaan sitten Ashley Foxin mietinnöstä yrityksiä suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaiset tarjoajat. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten blokkina 184, 186 saakka puolesta vastaa tyhjää hylätty. Sitten 186 ja 188 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestetään koneellisesti vielä tämä tarkistus. äästys päättyy. Hylätty. 27, 16 äänin. 29 seuraavaksi puolesta. Vastaa. Tyhjää. Hylätty. 190, 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 31 puolesta vasta, 31 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 197 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi P, osa 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tarkistetaan 45 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2320. 219 raukeaa. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 28 seuraavaksi puolesta Ah, pitää, pitää äänestää näistä siis. Mm, Okei. Okay. 70 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 262 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Jatketaanko tästä vielä? 1, 3, 5, 1, 3, 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 187 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 28. Ah, se hyväksyttiin siis tämä kompromissi. Ah, niin tässä on toisinpäin. Eli sitten kompromissi J Niin, tämä edellinen oli siis se raukesi siis. Ja nyt kompromissi J puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 71, 265 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 266 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 264 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 267 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 hylätty. on hylätty. Eli 49 puolesta. 49 puolesta. Seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää. Hyvä. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 235 puolesta Kaksi kolme viisi. Nimi sanoi kaksi kolme viisi. Aa, tänään ei ole mikään hyvä päivä nyt. Siis tarkistus 235 puolesta vastaan. Ty- tarkistetaan 235 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus 238 puolesta vastaan. Tarkistetaan 238. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 239 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi H puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys taas alkaa. Äästys päättyy. Hyväksytty. Mennään sitten kompromissi K puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 226 puolesta vastaan tarkistus tästä näin. Äänestys alkaa. 226 on kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28. kaksi raukeaa. Sitten kompromissi N puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi P osa 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty osa kaksi puol... Ah, tarkistus. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten osa kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 316 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi R osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vaan tarkistuksen? 109 puolesta vastaan tyhjää EPP hyvä vastustaa 109. Ah, tarkistus. Ei näy tätä. 109 tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23, 20 äänet. Sitten 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan. EPP suullisesta tarkistuksesta puolesta A. Tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan Tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 115. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AB. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 132 suullisella tarkistuksella esittelijältä. Kaksi suullista tarkistusta tarkistusta tässä. Ah, vain yksi suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24.20. Sitten sitten yhdessä 133, 134 puolesta vastaa tyhjää. EPP vastustaa. Tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyvä hyväksytty. Tarkistus 333 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 334 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi U, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 4, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 144, puolesta, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 146, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 147 puolesta. Ja no, tarkistus. äästys alkaa. 147 on kyseessä. Äästys päättyy. Hylätty 25, 19, 148 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi B. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 156. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 157 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 158 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 159 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, kompromissit Z, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. No me äänestämme sitten kaikki nämä 151 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan. Tarkistetaan 163. Äästys alkaa. Selkeästi hyväksytty, siis äästys päättyy, hyväksytty. Sitten kahdeksan puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi Y puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, Hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 26 ja 180 ja 181 ja 26 ja 180 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 181 raukeaa 182 se on vedetty pois. 2007 sitten ja 183 ne ovatkin myöskin vedetty pois. 27 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko komission muutosta ehdotuksesta nimenomaan äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy kahdeksan puolesta, viisi vastaa ja ei yhtään tyhjää. Ja sitten aloittaa toimielinten väliset neuvottelut. Tästä päätöksestä äänestetään äänestyksellä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 4 vastaa, 2 tyhjää. Eli määräenemmistö on saatu tälle näin, joten onnittelut esittelijälle. Mennään seuraavaan aiheeseen. Crowdfunding 2. Sitten eteenpäin Karolinen Nahtigahal kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Sulen tarkistus. Kappasta kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sulen tarkistus. Kappaleesta kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten komission ehdotus muutettuna nimenhuuto äänestyksenä, joka alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 41 puolesta, 2 vastaan, 0 tyhjää. Sitten äänestetään neuvottelun aloittamisesta. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy 40 mm, puolesta kolme vastaan. Onnittelut esittelijälle. Sitten kestävä rahoitus. Paul Tangilta. Neljäkymmentäseitsemän puolesta vastaan. EPP ilmeisesti puolta tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty saattaa 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen koneäänestyksen aika alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty 18.21 tuloksella kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi D, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi. D, toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi. E, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi. E, toinen osa puolesta tarkistamme koneäänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty 1623. Sitten nämä muut. 181 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 180 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi I puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 228 puolesta vastaan. Tarkistamme koneäänestyksellä. Vote is closed. Äänestys päättyy hylätty 21-22, tarkistus 229 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 230 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 231 ja 33 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 232 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 235 ja 36 puolesta vastaan. Otetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy, hylätty. Kaksi, kolme, ku, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241 täytyy suunnan tarkistus Sirpa Pietikäiseltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi N, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi O, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi P, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Q, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 6, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi R, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi S, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7, täytösuolen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan. Otetaan koneäänestyksenä, joka alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty 18.24 sitten kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten komission ehdotus muutettuna koneäänestyksenä tai nimenhuutoäänestyksenä. The vote is closed. 41 puolesta 2 vastaan olla tyhjää. Sitten äänestämme päätöksestä ryhtyä trilogeihin nimenhoitoäänestyksenä, joka alkaa. Vote is closed. Päättyy. 39 puolesta, kaksi vastaan, nolla tyhjää. Onnittelemme esittelijää. Now we, uh... Nyt sitten siirrymme Eva Meidelin mietintöön rajoituitteista maksuista, unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutaan muuntamisesta perittävät palvelumaksut tai aiheena tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi miinus A. Tämä on uusi kompromissi. Miinus A. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A. Ihan normaali A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 17 puolesta vastaan hylätty. Tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestys komission ehdotuksesta näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 3 vastaan, 3 tyhjää ääntä. Sitten äänestyspäätöksestä ryhtyä toimintamisiin neuvotteluihin. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy 38 puolesta 5 vastaan, ei tyhjä ääniä. Onnittelut esittelijälle. Nyt olemme saaneet äänestykset päätökseen. Seuraava kokouksemme järjestetään maanantaina 12. marraskuuta kello 19.30-22.30. Kiitoksia. Kokous päättyy tähän.